Ensinnäkin esityslistalla on erityisen tärkeä yhteiskeskustelu kolmesta sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa käsittelevästä mietinnöstä. Ensinnäkin Gräfin von Thun und Hohensteinin mietintö, joka koskee neljää sisämarkkinoiden tulostaulu tulostauluindikaattoria, sitten Anna Hedin kuluttajansuoja mietintö sekä kolmanneksi Solvit, jonka laatijana esittelijänä on herra Busoi. Nyt annamme puheenvuoron esittelijöille. Heillä jokaisella on neljä minuuttia aikaa selittää, mistä mietinnöissä on kyse. Esittelijät varmasti tietävät, että keskustelun lopuksi heillä on vielä kaksi minuuttia aikaa vastata tai reagoida tehtyihin huomioihin. Ja jos he käyttävät nyt tähän esitykseen kolme minuuttia, niin sitten heille jää vielä kolme minuuttia myös lopuksi. Eli heillä on tällainen kuuden minuutin puheaika sääntöjen mukaan. Ensin Rouva von Thun und Hohenstein.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 Näyttää siltä, että sisämarkkinatavoitteita saavutetaan yhä paremmin ja paremmin. Tavoitteita, joita valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat asoittaneet, jotta direktiivejä sovellettaisiin asianmukaisella tavalla. On kuitenkin sellaisiakin direktiivejä, joita ei ole vielä pantu täytäntöön vähintään yhdessä jäsenvaltiossa. on yhteensä 21 direktiiviä, joita ei ole vielä pantu täytäntöön määräajassa. Jäsenvaltioiden täytyisi tehdä enemmän, jotta sisämarkkinat voisivat todellisuudessa hyödyttää jäsenvaltioiden kansalaisia. Tänään, kun esittelen mietintöäni, olen jo voinut tutustua seuraavaan tulostauluun, joka on osoittanut, että tilanne on parantunut. Transponointivaje on nyt noin 7 prosenttia, mikä on historiamme paras tulos toistaiseksi. Tämä osoittaa, että komissio, komission ponnistukset ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat toimineet paremmin ja voimme onnitella Euroopan komissiota tästä johdonmukaisesta ponnistuksesta, ponnistelusta. Markkinoiden fragmentaatioindeksi on sekin parantunut. On kuitenkin totta, että vähintään yhdessä jäsenvaltiossa edelleenkin direktiivejä on jäänyt toteut- täytäntöön panematta. Ja tämä on johtanut siihen, että edelleenkin on esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa ja tämä vaikeuttaa niin kansalaisten kuin yrittäjienkin elämää. Näistä esteistä, kaupan esteistä täytyy päästä eroon ja sen vuoksi jäsenvaltioiden täytyy tehdä parempaa yhteistyötä kaikkien sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpanemiseksi. Me olemme sitä mieltä, että tulisi järjestää sisämarkkinafoorumi, perustaa sellainen, joka johon osallistuisivat eri jäsenvaltioiden parlamentit, kuluttajien, kuluttajajärjestöt ja muut vastaavat tahot niin, että tällä foorumilla eri asianosaiset voisivat vaihtaa kokemuksia parhaista käytänteistä ja voisivat kehittää yhteistä strategiaa, jonka avulla olemassa olevia esteitä voitaisiin poistaa. Me pyytäisimme, että Euroopan komissio soveltaisi sisämarkkinakriteeriä, ottaisi sen huomioon aina, kun se ehdottaa uutta lainsäädäntöä niin, että voitaisiin pitää huoli siitä, että uusi lainsäädäntö ei heikentäisi sisämarkkinoiden toimivuutta. Myös jäsenvaltioiden kansalaisten tulisi paremmin tietää, millä tavalla sisämarkkinat toimivat, koska nimenomaan kuluttajien ja kansalaisten etujen hyväksi ja toteutumisen tähden sisämarkkinat alun perin on perustettu. Sisämarkkinoiden tulostaulu, tulostaulun julkaisemisen yhteydessä meidän tulisi myös saada asianmukaista tietoa Solvitin toiminnasta. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssani tämän mietinnön laatimisen mittaan ja toivon, että tämä mietintö voisi vaikuttaa siihen, että sisämarkkinalainsäädäntöä voitaisiin jatkossa täytäntöönpanna se tehokkaammalla tavalla. Ja tämä johtaisi siihen, että sisämarkkinoiden esteet voitaisiin poistaa ja tällä tavalla taloutemme menestyisi paremmin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi seuraava esittelijä, neljä minuuttia, Anna Hed. Kiitos puhemies. Ensimmäiseksi haluaisin aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä ja muuta henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä yhteistyön aikana, kun olemme tätä kuluttajaa tulostaulukkoa äh, sen, tehneet työtä sen eteen. Ja sisämarkkinavaliokunnassa tämä on saanut suuren enemmistön taakseen. Olen aina sanonut, että meillä on oltava turvalliset ja tyytyväiset kuluttajat, jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin. Siksi on hyvä, että 2007 saimme komission jäsenen, joka vastaa nimenomaan kuluttajakysymyksistä. Ja hän on osoittanut hyvin suurta aktiivista sitoumusta ja avoimuutta niin, että ollaan tällä tavalla kuluttajasuojapolitiikkaa voitu edistää. Tulostaulu on myös yksi hänen tärkeistä saavutuksistaan mitä tulee siihen, että kuluttajakysymykset jakautuvat kahden komission jäsenen välillä. To, siitä huolimatta toivomme, että tämä tuottaa tuloksia ja että ei keskittyminen kuluttajaan uudessa komissiossa heikkene. Tämä vastuu on suurempi, jos ajatellaan 12 artiklaa Lissabonin sopimuksessa. Sanotaan, että kuluttajien vaatimukset on otettava huomioon, kun unionin muuta politiikkaa laaditaan ja toteutetaan. Tärkeä askel kuluttajille ja sellainen asia, jonka ketään en, kenenkään en anna unohtaa jatkaessani työtä poliitikkona. Olen erittäin iloinen toisesta tulostaulusta, joka on yksi useista työvälineistä, joilla voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta. Ja nimenomaan siis ottaen huomioon se lähtökohta, josta tulostaulussa lähdetään. Se on ennen kaikkea tärkeää, kun ajatellaan kansalaisten odotuksia ja kaikki tämähän tekee sisämarkkinoista paremman. Kysymyksessä on samat ilmaisimet kuin viimeksi hinnat, palveluntarjoajan vaihtaminen, turvallisuus, valitukset, asiakkaiden tyytyvyys. Tätä kaikkea tulee pikkuhiljaa parantaa ja laajentaa ja ottaa myös mukaan uutta uusia ilmaisimia. Päin, tässä tilanteessa kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä on tarpeellinen perusta, jolta voidaan päättää priorisoinnista ja tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä muita analyysejä tarvitaan. On äärimmäisen tärkeää, että olemme kärsivällisiä niin, että annamme tulostaululle mahdollisuuden kehittyä. Siis tämähän on yhä vasta syntynyt lapsukainen mitä tähän tulostauluun tulee, niin olemme nähneet selviä merkkejä siitä, että kuluttajilla on enemmän palvelualalla vaikeuksia kuin mitä tulee tuotteisiin. Siis kun usein vaihdetaan toimittajaa, niin silloin harvoin esimerkiksi annetaan hintatietoa. Ja rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti myös kehittyy hitaasti, koska tämä johtuu erilaisista esteistä. Olemme kuitenkin voineet todeta, että tehokas täytäntöönpano ja oikeussuoja ja koestusmahdollisuudet ovat ratkaisevia, jotta markkinat toimisivat hyvin. Tämä osoittaa myös, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja ja on mahdollisuuksia parantaa. Mä, siksi haluan tosiaan kehottaa komissiota seuraamaan vihreää kirjaa, mitä tulee tähän kollektiiviseen testausmenettelyyn. Kaikki tämä on edellytys sille, että voidaan lisätä kuluttajien luottamusta. Valvonta kuitenkaan ei ole läheskään yhtenäinen ja tilastojen mukaan jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja, mitä markkinoiden budjetteihin tulee ja siihen, millä tavalla eli tarkastajat toimivat. Siis komission ja kansallisten valvontaviranomaisten on lisättävä ponnisteluja, jotta voitaisiin saada aikaan hyvä kuluttajan suoja ja on pidettävä huolta siitä, että kuluttajat tuntevat olonsa turvallisiksi niin, että he voivat hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden mahdollisuuksia. On erittäin tärkeää vahvistaa markkinavalvontamekanismia niin, että voidaan tällä tavalla lisätä kuluttajien luottamusta. Siis kulutushan tulee olemaan ratkaiseva tekijä, mitä taloudelliseen elvytykseen, elpymiseen tulee Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kolmas esittelijä, herra Busoi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, arvon komissaarit. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka avittivat minua Solvit-mietinnön laatimisessa sihteeristöä, kollegoita ja varjoesittelijöitä, kaikkia, jotka ovat myötävaikuttaneet lopputulokseen. Solvit tarjoaa meille epämuodollisia ratkaisuja sellaisissa tapauksissa, kun sisämarkkinalainsäädäntöä ei ole asianmukaisella tavalla täytäntöönpantu. Se on erittäin hyödyllinen kansalaisille, kuluttajille ja yrityksille, kaikille, jotka, joiden on tarkoitus hyötyä eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Solvit on erittäin hyvä vaihtoehto oikeudenkäyntiratkaisuihin ottaen huomioon, että tuomioistuimemme ovat ylikuormitettuja. Meidän täytyy ottaa huomioon se, tosiasia, että Solvit-juttujen lukumäärä on noussut ja siksi Solvit onkin ikään kuin ollut oman menestyksensä uhri. Solvit-keskukset ovat tällä hetkellä alimiehitettyjä ja niihin pitäisikin saada enemmän henkilökuntaa. Henkilöstön lukumäärää tulisi virtaviivaista ottaa huomioon kunkin maan asukkaiden lukumäärä ja niiden juttujen, tapausten lukumäärä, joita solvittiin, on tullut aiemmin. Tietenkin kustannuksiakin tästä koituu, ja mietinnössä pyydetäänkin jäsenvaltioita osallistumaan näiden solvitkeskusten henkilökunnan rahoittamiseen ja tulisi myös löytää vaihtoehtoista rahoitusta. Haluamme parantaa Solvit-verkostoa ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja uskon, että kaikki olette samaa mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että PK-yritykset voivat säästää rahaa ja sen jälkeen investoida sitä uudemman kerran. Ja tämä perustuu siihen, että yritykset voivat turvautua solvittiin sen sijaan, että turvautuisivat perinteisiin oikeudenkäyntimenettelyihin, jotka ovat siis kalliita. Mutta yritysten täytyy tietää, että tämä Solvit-verkosto on tehokas, joten ennen kaikkea meidän tulisi saada niin komissio kuin jäsenvaltiotkin, samoin kuin Euroopan parlamentin jäsenet, aktiivisesti edistämään, tiedottamaan Solvitista. Meidän täytyy luoda erilaisia tiedotuskampanjoita ja meidän tulisi myös luoda yksi yhtenäinen Solvit-portaali. Meidän täytyy parantaa eurooppalaista lainsäädäntöä tällä alalla ja tulisi nimetä jokin vastuutaho, jonka tehtävä olisi edistää solvittia, edistää tietoisuutta solvitista. Kansallisissa parlamenteissakin täytyy parantaa tietoisuutta solvitista. Hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden välillä täytyy vaihtaa ja täytyy yksilöidä sellaisia niitä ongelmia, joita tässä verkostossa tällä hetkellä on, jotta niistä voitaisiin päästä eroon. Tietoa täytyy siis levittää kansallisella tasolla, jotta se hyödyttäisi kaikkia tahoja. Solvittiin usein myös tulee sellaisia juttuja, tapauksia, jotka eivät kuulu Solvitin toimialaan. Ja monet vetomukset, joita on esitetty, ja jos solvit ei tiettyjä juttuja voisi ratkaista, niin nämä jutut voitaisiin tuoda Euroopan parlamentin vetomusvaliokuntaan. Vetomusvaliokunta voisi äh, niitä pyrkiä ratkaisemaan niin ikään. Tässä olisivat minun kaikkein tärkeimmät ajatukseni ja uskon, että nämä ajatukset ovat omiaan parantamaan verkoston laatua. Solvitilla on suuria mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy analysoida sitä, miten voimme hyötyä siitä maksimaalisesti. Kiitos. Terminadas las intervenciones. Kiitoksia. Nyt esittelijät ovat pitäneet omat puheenvuoronsa, joten voimme antaa puheenvuoron kahdelle komission jäsenelle. Heillä on omat toimivaltuutensa, jotka koskevat näitä käsiteltyjä aiheita. Ensinnäkin puheenvuoro herra Barnierille. Olkaa hyvä monsieur le président euh, mesdames et messieurs les Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Mielestäni on erittäin tärkeää se, että olemme täällä rinta rinnan John Dallin kanssa vastataksemme teidän kysymyksiin ja kertoaksemme teille siitä, millä tavalla pannaan täytäntöön näitä erilaisia työvälineitä ja tekstejä. Poliittisessa elämässäni olen usein ajatellut, hyvät naiset ja herrat, että seuranta on vähintään yhteen, yhtä tärkeä kuin se, että otetaan, panna, pannaan asioita täytäntöön, siis mitä tulee parlamenttiin, Euroopan parlamenttiin, omiin parlamenttiimme. Siis mitä tulee erilaisiin välineisiin, joilla voidaan konkreettisesti ja vilpittömästi arvioida niitä tekstejä, joista on äänestetty. Jotta voitaisiin toimia hyvin, on myös ymmärrettävä oikein ja hyvin. Ja tässähän tosiaan hyvin uutterasti ja laadulla ollaan esittelijöiden taholta tässä paneuduttu asiaan. Siis eh, Rova Head, herrat Busoi ja eh, siis kolme esittelijää. Mistä me puhumme tästä? Tässä me puhumme sisämarkkinoista ja eilen aika myöhään sanoin täysistunnossa, että kriisissä ja talouskriisissä, jota elämme parhaillaan, emme voi sallia sitä, että me käyttäisi kaikkia potentiaaleja jos ajatellaan sisämarkkinoita, suoria, suuria eurooppalaisia markkinoita, jos ne toimisivat niin kuin niiden olisi toimittava, niin silloinhan me voisimme itse 0,5 ja 1,5 prosentin lisäkasvua saada aikaan tällä hetkellä. Tätä tilannetta ei saa jättää käyttämättä, joten on tärkeää, että sisämarkkinat toimivat kaikissa ulottuvuuksissaan täysin. Ja tämä on sellainen tehtävä, joka on teidän valvonnassa annettu puheenjohtaja Barosolle. Mitä tähän tulostauluun tulee ja solvittiin, niin on kysymys niiden hyvästä toimivuudesta ja Dalli varmasti sanoo enemmän tai puhuu enemmän tai samat asiat siitä, kuinka siis näistä kuluttajille tärkeistä asioista. Rouva Tunnut Hohenstein, hän puhui tai hyvistä uutisista siis on olemassa kuitenkin tällainen täytäntöönpanovaje. Me puhumme 1521 tekstistä ja nykyään hän on täytäntöönpanovaje, se on alhaisempi siis se on alhaisin kuin koskaan aikaisemmin. Se on hyvä uutinen, jos ajatellaan esimerkiksi niitä alueita, jotka joutuvat panemaan täytäntöön tämän. Ja mitä tulee, ja haluaisin muistuttaa tämän, myös tästä pääosastoni työntekijästä. Siis on kysymys siitä, millä tavalla asioita pannaan täytäntöön. Se ei ole tyy- tyydyttävä, joten meidän on kaikkien työskenneltävä yhdessä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa ja jokaisen jäsenvaltion viranomaisten kanssa. Tämän hän sanoi silloin, kun parlamentti kuuli minua, kerroin siitä, että niistä vierailuista, joita aion tehdä, siis aion käydä joka ikisessä 27 pääkaupungissa, niin että voin siellä tavata niitä viranomaisia, joiden tehtävänä on panna täytäntöön sisämarkkinadirektiivit ja laatia siis eh, esimerkiksi tätä tulostaulua ja saada solvit toimimaan, kuten herra Busoi hyvin sanoi haluaisin sanoa äh, Rova Tunnu Thorensteinille, että sen me aiomme tehdä asiat yhdessä parlamentissa, komission ja kansallisten parlamenttien kanssa ja jokaisen jäsenvaltion vastuullisten kanssa niin, että voimme jakaa, arvioida, vaihtaa hyviä toimintatapoja ja uskon perustekijöiltään siihen, että on hyödyllistä tosiaan toimia yhdessä vastuullisten kanssa. Siis eh, on, on tärkeää saada ensin aikaan luottamus eh, sen, eh, pikemminkin kuin tällainen pakkotilanne. Ja tästähän herra Busoi muistutti, nykyään on 1500 eri tapausta, joita on käytetty, joita on käsitelty esimerkiksi välityksellä, sovittelulla ja niin edelleen. Herra Busoi sanoi, että tämä tietysti antaa mahdollisuuden saada ö, säästöjä ja tällä tavalla kuluttajat ja yritykset ovat yhtenäismarkkinoiden keskiössä sen sijaan, että mentäisiin liian raskaisiin pitkiin prosesseihin, kun halutaan saada aikaan ratkaisuja niihin vaikeuksiin, joita heillä on sisämarkkinoilla. Tämä sama henkihän tietysti leimaa tätä järjestelmää, siis jonka tarkoituksena on parantaa palveluja sekä kansalaisille että yrityksille. Olemme saaneet aikaan myös tässä suhteessa e- edistystä. Tässähän puhutaan erilaisista palveluista ja on puhuttu nimenomaan niistä palveluista, solvitista ja palveluista kansalaisille. Ja ajattelin, että siis John Dallihan, hänen kanssaan voimme tosiaan ponnistella esittääksemme kaikki nämä tiedonannot ja tällaiset asiat yhdessä, koordinoida paremmin eri välineitä, joissa on kysymys tekstien täytäntöön ja direktiivitekstien täytäntöönpanosta sisämarkkinoilla. Haluan joka tapauksessa tukea tätä parempaa koordinointia ja haluan henkilökohtaisesti myös sitoutua siihen, että näitä 1500 direktiiviä ja niiden toimivuutta sisämarkkinoilla parannetaan. Kiitos. Kiitoksia, herra Barnier. Seuraavaksi John Daly komissiosta. Eilen hän pitikin jo äärimmäisen tärkeän puheenvuoron naisten oikeuksista ja tasa-arvokysymyksistä. Ja tänään hän sitten saa käsitellä toista äärimmäisen tärkeää aihetta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies arvon jäsenet. Aion kommentoida mietintöjä, jotka koskevat Euroopan avainpolitiikkoja. Ensinnäkin tätä tulostauluasiaa ja kuluttajien oikeuspakettia ylipäänsä. He on tehnyt erityisen hyvää työtä mie- mietinnön laatijana. Kuluttajapolitiikka on niiden taloudellisesti sosiaalisten haasteiden sydämessä, joita tänä päivänä kohtaamme. Kyse on ihmisistä. Meidän täytyy tiedottaa kuluttajia, viedä eteenpäin innovaatioita ja kilpailukykyä. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että saamme sisämarkkinat toimimaan kuluttajien hyväksi. Se on meidän valttikorttimme. Kuluttajapolitiikan keskeinen rooli heijastuu useissa, useisiinkin portfolioihimme ja komissiossa kollegamme tekevät ö, yhteistyötä, jotta kaikki se, mitä teemme, kääntyy kuluttajan hyväksi. Ja nyt ystäväni Michel Barnier juuri äsken ö, viittasi siihen, että me teemme hyvää yhteistyötä ja tulemme käytännössä näin jatkamaan. Kuluttajapolitiikka-ulottuvuutta täytyy kehittää kaikissa, kaikkien komissaarien portfolioissa ja meidän täytyy kehittää mittareita, joiden avulla voimme mitata työmme tulosta. Kuluttajien tulostaulu on hyvä indikaattori. Se osoittaa, koska olemme ehkäpä tuottaneet pettymyksen kuluttajille, mutta se myös osoittaa, kun olemme saaneet, sen kun olemme saaneet aikaan edistystä ja olemme saaneet aikaan etuja kansalaisille, vähittäismyyjille, yrityksille. Meidän täytyy kehittää kuluttajansuojalainsäädäntöämme ja tiedottaa siitä kansalaisia. Olen iloinen vuodessani nähdä, että parlamentti on yhtä mieltä komission kanssa siitä, kuinka tärkeää on käytännössä antaa ihmisille ne oikeudet, jotka heille on jo paperilla annettu. Meillä on vielä matkaa me Tiedonanto vuodelta, vuodelta 2009 yksilöi jo keinoja, joiden avulla voimme paremmin ja johdonmukaisemmin valvoa lainsäädännön toteuttamista Euroopan unionissa. Nyt tämä, tämä asiakirja täytyy muuttaa teoiksi. Meidän täytyy ensinnäkin parantaa rajat ylittävien verkostojemme tehokkuutta. Meidän täytyy lähettää selkeitä viestejä kauppiaille siitä, että Euroopan unionissa ei ole mitään turvasatamia, joissa voisi kiertää sääntöjä. Tämä pätee myös viranomaisten yhteistyöhön ja kolmansien maiden välisiin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Me tarvitsemme resursseja ja henkilöstöä. Nyt on muistettava, että kovina taloudellisina aikoina julkiset palvelut ovat limbon alla, mutta me emme saa tehdä radikaaleja leikkauksia. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että markkinat ovat avoimet, koska se on omiaan viemään eteenpäin kilpailua. Tämä hyödyttää paitsi kuluttajia myös EUn taloutta. Niin komission kuin parlamentikin tulisi tehdä yhteistyötä, jotta kaikissa jäsenvaltioissa tämä viesti kuultaisiin selkeästi. Meidän täytyy myös jatkaa työtä niin sanottujen sweepsien kehittämisessä. Nämä sweepsit ovat osoittaneet et kuitenkin sen, että pelkät kansalliset toimet eivät aina riitä, ja siksi täytyy tehdä yhteistyötä EU-tasolla. Kuuntelisin mielelläni ehdotukseni siitä, miten voisimme perussopimukseen nojautuen parantaa kuluttajien oikeuksia Euroopassa yhteistyön keinoin. Mutta se edellyttää sitä, että meidän täytyy olla vakuuttuneita siitä, että saamme lisäarvoa tästä yhteistyöstä myös kansallisella tavalla. Olen myös sitä mieltä, että ryhmäkanne voi olla hyvä elementti oikeuden peräämiseksi. Ryhmäkanteesta puheen ollen haluan tehdä varmaksi tehdä selväksi sen, että yhdessä Almunian ja Redingin kanssa voimme toimia niin, että komissio toimii johdonmukaisesti. Haluan myös pitää huolen siitä, että myös vuoden 2013 jälkeen rahaa riittää, kun tämänhetkinen kuluttajaohjelma raukeaa. Yhdessä, luotan siihen, voimme vastata tämän päivän ja huomispäivän haasteisiin ja voimme varmistaa sen, että sisämarkkinat pitävät, minkä lupaavat. Kiitos. Gracias. Kiitoksia komission jäsenelle. Seuraavaksi minuutti kollega Busutilille. Hän puhuu vetomusvaliokunnan nimissä. Kiitos, olen valiokunnan puolesta laatinut lausunnon Solvit-verkostosta tukekseni sitä, koska se on mielestäni erinomainen tapa auttaa kansalaisia vaikeuksissa, mutta haluaisin puhua hyvin tärkeästä asiasta, joka on tarve siitä, että kaikki sidosryhmät toimisivat täysin yhdessä ja ottaisivat yhteyttä kansalaisiin. Mitä kansalainen voi tehdä sitten vaikeuksissa? Joko kääntyä parlamentin puoleen, puoleen ja 130 149 artiklahan antaa tämän mahdollisuuden parlamentille. He voivat mm, kääntyä Solvitin puoleen tai sitten oikeusasiamiehen puoleen esittämään valituksensa, mutta tässä on hyvin paljon sekannusta. Ja sellainen kansalainen, jolla on valitus, ei itse asiassa tiedä minne kääntyä saadakseen apua. Siksi vetomusvaliokunnan puolesta vetoan tosiaan parempaan, paremman yhteistyön puolesta kaikkien toimielinten välillä, niin että kansalaiset voivat tismalleen tietää, minne heidän on käännyttävä saadakseen apua. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos myös siitä, että pitäydytte puheajassa. Seuraavaksi eri ryhmien puhujat. Ensin rouva Roitova joka puhuu Euroopan kansanpuolueen nimissä kaksi minuuttia. Vážení kolegové, páni komis... Hyvät kollegat, hyvät komission jäsenet, tämä Solvit-järjestelmä on ollut käytössä jo kahdeksan vuotta ja se on pystynyt käsittelemään 83 prosenttia sellaisista valituksista kansalaisilta, kymmenessä päivässä, jotka liittyvät tähän sisämarkkinalainsäädäntöön huonoon toimeenpanoon. Ja tällä tavalla on saatu valtaisia säästöjä aikaan. Kuitenkin ongelmina, ongelmana on edelleen huono täytäntöönpano. Sata direktiiviä ei ole vielä täytäntöönpantu. Ja toiseksi ongelmana on se, että solvitia ei käytetä vielä kyllin usein hyväksi. Esimerkiksi Tsekissä ainoastaan 7 prosenttia rekisteröidyistä yrityksistä tietää, että solvit on olemassa. Ja Ranskassakin tietoisuus on hyvin heikkoa, eli tiedotusta täytyy lisätä ja jäsenvaltioissa täytyy antaa lisää resursseja Solvit-verkostoon, mutta tärkeintä on todella se, että sitä tuodaan entistä paremmin esille. Ja samoin on välttämätöntä liittää Solvit yhteen tällaisiin neuvontapisteisiin ja siihen liittyviin yrityksiin, jotta tieto välittyy paremmin. Ja komission täytyy myös analysoida ongelmia, joita jäsenvaltioissa on solvitin osalta. Ja tämä pitäisi ottaa mukaan vuosikertomukseen, koska tämä parantaisi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Varmasti tälle saadaan tuki täällä täysistunnossa, aivan kuten valiokunnassakin jo saatiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmästä kaksi minuuttia. Rouva Gebhardt. Hyvät kollegat, Hyvät komission jäsenet, hyvä puhemies. Tänään käsittelemme sisämarkkinoita, ihmisten liikkuvuutta EU-ssa ja kuluttajan suojaa. Ja nämä kolme välinettä käsittelevät juuri näitä asioita. Se, että nämä kolme aihetta liitetään yhteen, on onnistunut toimintatapa, koska kuluttajien, työntekijöiden, työnantajien – oikeudet eivät ole mitenkään ristiriitaisia, vaan ne täytyy sovittaa yhteen jatkossakin. Ja siksi on hyvä, että käymme tänään tätä yhteiskeskustelua. Ja jotta kaikki toteutuisi, meidän pitäisi laatia kolme poliittista periaatetta. Ja ensinnäkin, aivan kuten komission jäsen Barnier hyvin totesi, tässä on kyse siitä, että protektionismi, jota on edelleen vallalla – saadaan sivutettua jäsenvaltioissa. Tämä on todella tärkeää ja tämä on myös esillä. Ja toinen poliittinen periaate, hyvät kollegat, on se, että samanaikaisesti kuluttajien oikeudet ja työntekijöiden oikeudet pitää saattaa korkealle tasolle. Sisämarkkinat eivät tarkoita sitä, että puretaan sääntelyä tai oikeuksia, vaan että yhdessä näiden alueiden oikeudet saadaan todella korkeatasoisiksi. Ja siksi, hyvät kollegat, on yksi asia tässä Rova Thun und Hohensteinin mietinnössä, joka ei meistä ole, ole hyvä. Eli tämä tällainen sisämarkkinatesti. Se herättää vääriä mielikuvia siitä, kuinka sisämarkkinat toimivat. Tämä ei ole tarkoitus, vaan meidän täytyy pyrkiä siihen, että tiedämme, kuinka Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa kuluttajiin, heidän oikeuksiinsa ja työntekijöiden oikeuksiin. Ja mielestämme tässä käytetty termi ei ole oikea. Ja kolmanneksi tarvitsemme näiden oikeuksien sopivaa täytäntöönpanoa EU-ssa. Ja tarvitsemme tähän esimerkiksi joukkokan mahdollisuuden, jotta kuluttajat eivät jää sisämarkkinoille yksin, yksin vaan saavat todella oikeutensa toteutumaan. Senor. Kiitoksia. Seuraavaksi Robert Rochefort ALDE-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Kollegi. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen erittäin tyytyväinen vuodessani kuulla tätä keskustelua, koska tämä on, tästä on tehty erityisen tärkeä keskustelun aihe tänä aamuna. Aivan kuten Barnier sanoi, sisämarkkinat ovat meille valtti, josta täytyy hyötyä. Nimenomaan kuluttaminenhan on kaikkein tärkein talouden veturi, mutta ei mikä tahansa kuluttaminen, vaan sellainen kuluttaminen, joka vastaa kestävän kehityksen haasteita, joka on vastuullista meidän täytyy pyrkiä siihen, että perheiden maksuvoima on riittävä. Meidän täytyy pitää huolta heikoimmista ja haavoittuvaisimmista kuluttajista, suojella heitä. On saatava aikaan uutta luottamuksellisuutta yrittäjien ja kuluttajien välillä niin, että voimme kehittää kehittää sisämarkkinoita ja myös sisämarkkinoiden kehittämisen avulla. On aivan totta, Dali, että te saatte tukemme puolellenne, mutta emme halua, että kun teidän toimivaltanne komission sisällä on jakautunut, niin se johtaa pirstaloitumiseen. Täytyy tehdä hyvää yhteistyötä ja yhdessä. Me toivomme, että kuluttajien edut otetaan huomioon todellisuudessa kaikissa Euroopan unionin politiikoissa Lissabonin sopimuksen hengessä. Ähm, esimerkki, joka liittyy paitsi teihin myös Redingiin. Nyt olisi todellakin aika ää, äh, toimia ryhmäkannetta koskevan vihreän kirjan osalta. Teidän tulisi laatia jonkinlainen toiminta-aikataulu. Ja olisi hyvä, jos todellakin perustettaisiin sellainen eurooppalaisen foorumi, jonka avulla tämä ryh- eurooppalainen ryhmäkanne äm, poikkeaisi amerikkalaisesta ryhmäkanteesta ja hyödyttäisi nimenomaan kuluttajia. Haluan kiittää edustaja Heidiä hänen hyvästä mietinnöstään. Hän aivan oikein korosti kuluttajan valistamista. Se on olennaista eikä kyse ole ainoastaan nuorista, vaan kaikista kuluttajista, koska tuotteet muuttuvat. Niin anteeksi puhemies, en huomannut, että kellohan täällä jo rientää. Niin, te olette puhuneet jo kaksi ja puoli minuuttia. No, olkoon sitten niin, lopetan. Niin, johtopäätöksenä sanoisin seuraavan asian. On tärkeää, että nämä tulostaulun indikaattorit toimivat ne ovat tietysti paljon puhuvia tilastoja, mutta eivät kuitenkaan korvaa todellista poliittista tahtoa. Kiitos. Siis tässä oli ilmeisesti <laughs> liberaalien joku tekninen hässäkkä. Kiitos seuraavaksi vihreistä Heide Kiitoksia puhemies. Ehkä voin puhua lyhyemmin. Jatkaisin siitä, mitä Barnier aluksi sanoi, eli kuinka tärkeää sisämarkkinat ovat nykyisessä kriisissä. Tämä on tullut selväksi. Sisämarkkinat kuitenkin edellyttävät myös kuluttajien luottamusta toimijakseen hyvin, ja tässä on vielä paljon tehtävää. Me kansanedustajat huomaamme usein siis kotimaissamme, että ihmiset pelkäävät vielä joitakin asioita, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Ja tämä protektionismi, josta täällä puhuttiin, ei liity ainoastaan hallituksiin ja valtioihin, vaan myös tavallaan kansalaisiin. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että saadaan entistä enemmän luottamusta sisämarkkinoita kohtaan. Ja siinä kuluttajan, kuluttajapolitiikalla on äärimmäisen tärkeä rooli. Kuluttajapolitiikka, kuluttajan suoja voi vahvistaa sisämarkkinoiden kuvaa ja meidän täytyy tehdä töitä tähän suuntaan. On hyvä, että tänne tuli tänään paikalle kaksi komission jäsentä. Tiedätte, että tähän ei enää riitä pelkästään yksi kuluttajapolitiikasta vastaava komission jäsen. Ja siksi meistä on äärimmäisen hyvä, että te todella osoitatte nyt, että haluatte tehdä yhteistyötä tässä asiassa niin, että näistä sisämarkkinoihin liittyvästä peloista päästään eroon. Teidän täytyykin varmasti tehdä tiivistä yhteistyötä esimerkiksi näissä joukkokanne ja muissa kysymyksissä on vielä paljon tehtävää. Ja nämä ovatkin tärkeitä asioita tässä luottamuksen herättämisessä. Tarvitsemme välineitä, jotka osoittavat, että kuluttajia suojellaan. Solvit on tässä tärkeä väline ja siksi tuenkin herran Busein, Busoin mietintöä täysin. Solvit on tällainen tuomioistuinten ulkopuolella käytettävä väline. Ne tuo, se tuo tietoa sisämarkkinoista – ja viranomaisetkaan eivät aina tiedä kaikkea. Ja tässä taas solvit todella voi tuoda lisäarvoa. Itse olen tänä vuonna budjettiesittelijä ja voin vakuuttaa Dalille, että me tulemme ottamaan tietyt budjettinäkökohdat huomioon kuluttajakysymyksissä. Ja olemme korostaneet sitä, että haluamme tähän tarvittavat määrärahat. Voitte siis laskea meidän tukemme varaan. Ja vielä vetääkseni langat yhteen. Sanoisin, että nämä kolme mietintöä lähettävät hyvin, hyvän viestin. Me tuemme niitä. Meillä on kritiikkiä yhteen asiaan. Tämä sisämarkkinoiden tarkastaminen on ehkä hieman vajavaista. Tässä täytyisi ottaa huomioon kaikki direktiivit ja monet muut, kuten kestävyys, sosiaaliset asiat – ja muut näkökohdat. kohdat, Eli täytyy toimia laaja-alaisesti niin, että otetaan myös toissijaisuusperiaate huomioon. Tässä ei saa toimia yksipuolisesti. Tuemme kuitenkin esittelijää näissä sisämarkkinaa koskevissa kysymyksissä. Tulemme tukemaan näitä mietintöjä. Kiitoksia, Rova Ryyle. Seuraavaksi Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmästä herra Biilan kaksi minuuttia. Proces budowy wspólnego rynku. Kiitos puhemies. Kehitettäessä sisämarkkinoita neljän perimaatteen perusteella, jotka koskevat vapaata liikkuvuutta, on täysin pysähtynyt, mitä tulee neljänteen vapauteen, eli henkilöiden vapaaseen liikkumiseen. Meillä on vielä paljon tehtävää ja tämä on erittäin tärkeää, jos ajatellaan e, nimenomaan taloustaantumaa, talouskriisiä, joka mantereellamme vallitsee. Meidän pitäisi puhua niistä eduista, joita yhteisö sisämarkkinat tarjoavat, niin että voisimme tällä tavoin saada poliittista tahtoa, johon myös herra Osvo vetosi. Voisin onnitella teitä parlamentin puhemiehistöä siitä, että tästä on tehty erityisen tärkeä keskustelu. Onnittelen myös Malcolm Harbouria, puheenjohtajaa, niistä tehokkaista pyrkimyksistä, joita sisämarkkinavaliokunnassa on tehty. Jotta, ja haluaisin onnitella myös kaikkia kolmea esittelijää, mutta mielestäni tässä on tietty absurdi piirre, mitä tulee esimerkiksi Rova Tuun Hohensteinin mietintö, joka on mielestäni aivan erinomainen, mitä sisämarkkinoiden tulostaulukkoon tulee. Mutta siinähän puhutaan 2000-luvusta ja 2008 vuodesta ja komissio on kuitenkin julkaissut tällaisen tulostaulukon jo vuodelle 2009. Tämä on yksi perustelu sen puolesta, että komission pitäisi julkaista kaikki tärkeät sisämarkkinatulostaulut samanaikaisesti. Mitä tulee sisämarkkinoiden tulostauluun, kuluttajan suojasta, solvitista ja niin edelleen. Siis ka- tässä on kysymys samanlaista asioista ja kaikki nämä tiedot pitäisi julkaista samanaikaisesti. Tuen rouva Tuunin päätelmiä, jotta voitaisiin saada aikaan – järjestettäisiin tällainen, saataisiin aikaan jonkunnäköinen sisämarkkinatesti niiden ehdotusten lisäksi, joita komissio esittää. Kiitos. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia GUE NGL-ryhmästä kollega Trianta Filides. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πλέον έντονη άποψη και επιβεβαιώνεται μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και από... Kiitoksia. Lissabonin sopimuksessa tämä vahvistetaan, mutta myös komission jäsen vahvisti sen, että kuluttajan suojapolitiikan täytyy olla sisämarkkinoiden kiintä. Alueen täytyy olla sellainen, jolla kuluttajien täytyy pystyä liikkumaan vapaasti. Kuluttajien pitää pystyä luottamaan tähän alueeseen ja kun tehdään kauppoja rajat ylittävästi, tämä lisää kilpailuja tätä kautta, lisää taas tuotteiden laatua ja laskee hintoja. Eli markkinoiden täytyy olla joustavat. Tämä on tärkeää sekä kilpailulle että kuluttajille. Talouskriisi osoittaa, että meidän täytyy ottaa nyt uusi lähtökohta ja täytyy toimia sen perusteella, mikä tilanne on jäsenvaltioissa. Kilpailukyky ei aina ole samanlainen kuin kuluttajien edut. Ja meidän täytyy valvoa kaikkia tärkeitä hyödykkeitä niin, että kuluttajat saavat etuja. Politiikan keskiössä pitäisi olla ihmisten hyvinvointi, ei pelkästään kilpailukyky. Ja jos meillä on tällainen sisämarkkinatulostaulu, jossa sanotaan, kuinka tärkeitä kuluttajat ovat, kuinka tyytyväisiä he ovat sisämarkkinoiden toimintaan, onhan tämä ihan hyvä, mutta emme saa unohtaa kokonaiskuvaa, eli sitä, että haluamme sellaiset markkinat, jotka asettavat ihmiset kaiken keskiöön. Tässä ei ole tärkeää, mitä lukuja meillä on, vaan se, että ihmiset voivat hyvin. Kuluttajabarometreilla pitäisi mitata kuluttajien tyytyväisyyttä tiettynä ajanjaksona. Ja Se, että meillä on tietty tulostaulu, ei ole mikään arvo sinänsä, vaan meidän täytyy saada sellaisia arvioita, jotka todella mittaavat sosiaalisia kysymyksiä. Tässä täytyy tulla kuluttajaa vastaan ja lähteä sellaisiin toimiin, joilla pystytään estämään keinottelua. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Rossi. Vapaa ja demokraattinen Eurooppa-ryhmästä. Kiitoksia. Tänään keskustelemme kolmesta mietinnöstä, jotka koskevat kuluttajan suojaa. Tästä olemme jo valiokunnassa puhuneet myönteisen sävyn ja sama tulee olemaan täysistunnossa. Liian usein hallinnolliset toimet vaikuttavat haitallisesti kuluttajien. Viittaan tässä nyt esimerkiksi tuomioistuimen päätökseen äh, käyttää krusifiksejä koululuokissa. On tärkeää tiedottaa kuluttajille oikein kaikista tuotteista, joita he ostavat, esimerkiksi elintarvikkeista kuluttajat näkevät joka päivä, miten sisämarkkinat vaikuttavat heihin. On hyvin tärkeää harmonisoida jäsenvaltioiden valvontamenetelmiä myös kolmansiin maihin. Tuunin mietinnössä perätään jäsenvaltioilta ja komissiolta vastuuta. Bussoi taas käsittelee solvitia, jonka komissio on laatinut, jonka avulla voidaan ilmaisesti auttaa yrityksiä ja kansalaisia toteuttamaan ristiriitaisessa kysymyksessä omia etujaan. Tässä osoitetaan myös kritiikkiä solvitia kohtaan ja sanotaan, että pitää parantaa tiedotusta. Kansalaiset eivät tunne verkostoa meidän täytyy ensimmäisenä ajatella juuri kuluttajia. Terminamos este turno. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Angelika Wertman. Hän puhuu sitoutumattomin puolesta. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, solvit voi ja sen pitääkin tuoda mukanaan avoimuutta, kun toteutetaan kuluttajan oikeuksia sisämarkkinoilla. Solvit on käytännönläheinen lähestymistapa, joka auttaa ja hyödyttää sekä kuluttajia että yrityksiä. Vuoden 2009 kertomus osoittaa kuitenkin, että noin 40 prosenttia kyselyistä viittavat oleskelulupaan toisessa EU-maassa. Ja tässä voisi pohtia sitä, eikö näitä kysymyksiä ole vieläkään pystytty käsittelemään avoimesti. Kiitos en Sitten yksittäiset puhujat. Tiziano Motti. Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Äänestämme nyt oma-aloitemietinnöstä, joka käsittelee. Kuluttajansuojaa, se on hyvin tärkeä mietintö ja haluaisinkin kiittää Anna Hediä ja muita esittelijöitä tästä loistavasta ilmapiiristä, jonka olemme saaneet aikaan. Monesta kysymyksestä olemme yhtä mieltä ja ehkä muista kysymyksistä voimme vielä jatkossa keskustella. Tässä pohjana on kuluttaja, kuluttajien kuluttajakysymysten tulostaulu, jonka komissio on ottanut käyttöön, mutta mielestäni se ei anna meille vielä kyllin yhteneväisiä tietoja, joiden pohjalta voimme tehdä päätöksiä. Jos me olisimme yritys ja tekisimme tulevaisuuden päätöksiä riittämättömien tietojen pohjalta, voisimme joutua konkurssiin. Eli meidän pitäisi saada aikaan sellaista tietoa, joiden avulla voimme tehdä rauhallisin mielin päätöksiä. Mielestäni ja ryhmäni mielestä tarvitaan entistä parempi tasapaino, koska kuluttajat eivät ole pelkästään kuluttajia, vaan myös eri yrityksissä toimivia yrityksiä. Anteeksi, työntekijöitä sisämarkkinoilla. Eli tätä tilannetta täytyy tasapainottaa. Vapaa ja tietoinen kuluttaja on hyvä, eli tietoa tarvitaan – mutta meidän täytyy tehdä niin, että mitä tulee koululaisiin, niin vanhempien täytyy kantaa vastuu pienten lasten ja nuorten tekemistä päätöksistä loppukädessä. Mitä sitten tulee aikuisiin, usein kansalaisten on vaikea saada etujaan puolettua ja siksi tarvitaankin tällaisia tuomioistuimen ulkopuolisia keinoja. Mutta meidän täytyy ehkä käyttää niitä välineitä, joita meillä on jo olemassa, eikä niinkään ottaa tähän uusia tahoja. Sitten julkishallinnon toimet. Minusta on harmillista, että tässä ei oteta huomioon kylliksi sitä, että kuluttajat voivat kääntyä myös paikallisen tason julkishallinnon puoleen. Mielestäni tähänkin pitäisi vielä kiinnittää entistä paremmin huomiota. Kiitos. Signor Motti, por dos min- Kiitoksia herra Motti. Seuraavaksi Juan Nok. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Öö, haluaisin kiittää Rova Tuunia hyvin vakavasta ja laadukkaasta mietinnöstä. Mitä tulee SD-ryhmän esittelijän asemaan, niin, niin haluaisin tosiaan onnitella siitä, että on voitu tässä loppuraportissa ottaa mukaan monia sellaisia ajatuksia, joita olemme nähneet. Eli on kysymys esimerkiksi tulostaulusta siitä, että tässä lähestymistapa olisi laadukkaampi niin, että voitaisiin täytäntöönpanon puutteet todeta. Mitä tulee tilastolukuihin, täytäntöönpanoon ja sitten siihen, että osoitetaan hyvät ja huonot oppilaat unionissa. Meidän täytyy yrittää saada korkeampi taso niin, että tosiaan tällä taulukolla voidaan havainnollistaa niitä vaikeuksia, joita eri jäsenvaltioissa on. Joskus tämä täytäntöönpanovaje ei välttämättä johdu jäsenvaltioiden huonosta tahdosta, vaan siitä lainsäädännöstä, jota pitäisi siirtää kansalliseen lainsäädäntöön. On kysymys siitä, että on täytäntöönpanovaiheessa vahvistettava jäsenvaltioiden ja komission välistä vuoropuhelua. Mitä enemmän tällaista on, niin sen suurempi mahdollisuus on ennaltaehkäistä riskit, joita syntyy joko täytäntöönpanon puutteesta tai väärästä täytäntöönpanosta. Haluaisin puhua kuitenkin luosta 10, jota alun perin ei tässä Rova Tuunin mietintöluonnoksessa ollut koska siinä puhutaan tällaisesta yhteensopivuustestistä sisämarkkinoiden kanssa, mitä tulee kaikkiin uusiin lainsäädäntötoimiin. Me vastustamme tätä, koska mielestäni se vaikuttaa vähin sanon, siis hyödyttömältä ja jopa vaaralliselta. Mitä tulee vaikutus tutkimuksiin, joita komissio on tehnyt, siis mitä tulee jokaiseen uuteen lainsäädäntöehdotukseen. Emme haluaisi, että tällainen sisämarkkinatesti, sitä käytettäisiin jonkunnäköisenä tekosyynä, jos, mitä tulee sosiaalisiin tai ympäristötekijöihin. Haluaisin kiittää siitä, että kuuntelitte minua. Oliko? Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Kreutzmann. Herr Präsident. Herr... Kiitoksia puhemies, hyvät komission jäsen Barnier ja Dali. Se, että meillä on tänään käsittelyssä kolme kuluttajansuojaa ja sisämarkkinoita koskevaa mietintöä, osoittaa, että vaikka monissa asioissa ollaankin päästy eteenpäin, ongelmia on vielä jäsenvaltiot ovat parantaneet direktiivien täytäntöönpanoa, mutta silti tavoitteeseen ei ole päästy, vaan tässä on ed- siis tähän tavoitteeseen, että täytäntöönpanon vaje olisi ainoastaan yksi prosentti. Jäsenvaltiot käyttävät. Yleensä täytäntöönpäin on vielä 18 kuukautta, mikä on paljon pidempi aika kuin mitä sopimuksessa lukee. Ja tämä vaje aiheuttaa ongelmia pk-yrityksille ja kansalaisille. Yritykset kohtaavat erilaisia byrokraattisia esteitä, jos ne haluavat toimia rajat ylittävästi, ja siksi solvitia pitäisi laajentaa entisestään. Sillä voidaan ratkaista sellaisia ongelmia, joita koituu jäsenvaltioiden välillä. Tämä on hyvin pragmaattinen, käytännön läheinen ratkaisutapa. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää vihdoin saada tähän verkostoon koulutettua henkilökuntaa ja antaa sille tarvittavat resurssit. Solvitia täytyy tehdä tunnetummaksi niin, että sillä voidaan toimia tehokkaammin. Meidän täytyy ottaa mukaan tähän erilaiset tahot, lisätä sen kapasiteettia ja saada toimiva internetportaali, joka voi käsitellä kaikenlaisia valituksia. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti, puolitoista minuuttia, Malcolm Harbour. Mr. President. Puhemies, sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtajana olen iloinen voidessani ensinnäkin todeta, että arvostamme kovasti sitä, että Barnier ja Dali, molemmat komissaarit, ovat tänään paikalla. Ja toiseksi olen iloinen voidessani huomauttaa, että tämä on erinomainen mahdollisuus parlamentille. Meillä on yksi valiokunta, joka on esittänyt kolme valiokunta-aloitteista mietintöä, jossa nimenomaan keskitytään näiden lainsäädäntövälineiden noudattamiseen. Ja te jo sanoitte, että teidän tehtävänne on paitsi tehdä lainsäädäntöehdotuksia myös pitää huoli siitä, että ne toimivat ja niitä noudatetaan. Ja kaikkien meidän täytyy osallistua tähän työhön. Ja minä haluan kiittää erityisesti kaikkia valiokuntani koordinaattoreita, jotka ovat tehneet työtä sen puolesta, että voimme viedä eteenpäin tätä meidän tekemämme työtä ja mm, voimme myös tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja toivon, että aivan kuten te molemmat komissaarit totesitte, toivoisin minäkin, että saisimme laajemmat sisämarkkinat, mutta meidän täytyy pitää huoli siitä, että tällaisesta keskustelusta tulee vuotuinen tapahtuma. Tämä on niin tärkeä aihe. Ja mielestäni on erittäin merkittävää, että jos katsomme Eurooppa 2020-ehdotusta, niin äh, nyt Sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on ikään kuin sysätty yhteen lukuun, jossa vain puhutaan puuttuvien renkaiden tai aukkojen täyttämisestä, mutta ei. Kyllä EU 2020 strategia on asia, jonka toteuttamiseen kaikkien jäsenvaltioiden täytyy myötävaikuttaa ja e- kaikkien jäsenvaltioiden täytyy myös myötävaikuttaa sisämarkkinoiden loppuun saattamiseen. Tämän täytyy olla meidän lippulaivamme eikä mikään sivulause 2020 strategiassa. Ja meidän täytyy kaikkien pitää huoli siitä, että tulevina viikkoina näin tulee tapahtumaan. Kiitos. Yes, Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti herra Kolmanille. Kiitos. Nämä näistä tosiaan tuetaan EU, EUn lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Ja näistä aiotaan siis, tästä aiotaan tehdä vuosikertomuksia. Ja yksi tärkeimmistä asioista on se, että saadaan aikaan kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, jossa käsitellään valituksia, tyytyväisyyttä, hintoja ja niin edelleen. Siis on kysymys koko joukosta erilaisia pitkän aikavälin ilmaisimia. Ja komissio aikoo tehdä syvällisen analyysin kaikilta ongelma-alueilta ja sillä tavalla, jotka sitten on tässä tulostaulussa tunnistettu. Ja on kysymys siitä, siis itsesääntelystä. Tämä varmasti, siis mitä to, koskee pienyrityksiä ja kalastusta esimerkiksi ja tappaa tällaiset. Siis taas kerran PK-yrityksiä rasitetaan byrokratialla ja ylisääntelyllä. Vaikka tarkoitus on hyvä ja olen varma, niin tässä on kysymys sellaisesta EU-ratkaisusta, johon välttämättä tarvitaan, eh, ongelmasta välttämättä tarvitaan ratkaisu. Schwab. Kiitos. Sitten Schwab kaksi minuuttia. Mikrofonu, por favor. Mikrofoni. Kiitoksia. Haluaisin jatkaa siitä, mitä kollegat ovat jo täällä todenneet aivan fiksusti, paitsi ehkä viimeinen puhuja. Ja siirtyisin suoraan tärkeimpään asiaan. Fontunin mietintö on äärimmäisen onnistunut esimerkki siitä, kuinka me parlamenttina voimme osoittaa, että se, että mitä yhdessä neuvoston kanssa on päätetty, myös toteutetaan käytännössä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Se on meille tärkeää. Ja meidän tulisi tulevina vuosina komission kanssa valvoa sitä, että täytäntöönpano todella onnistuu paremmin. Toiseksi mietintö osoittaa, että jako, johon sosiaalisesti ehkä haluavat siinä, että valvotaan ainoastaan kuluttajia ja sitten komissio käsittelee sisämarkkinoita. Tällainen jako ei mitenkään onnistu. Ja me haluamme, että kaikki sisämarkkinoiden kannalta ja kuluttajien kannalta ja yrittäjien tarvitsemat tärkeät elementit äh, arvioidaan oikealla tavalla ja lyödään yhteen. Emme halua purkaa mitenkään työntekijöiden oikeuksia – emme halua saattaa sosiaalisia järjestelmiä vaikeuksiin, mutta haluamme, että ne sopeutuvat uusiin olosuhteisiin. Meidän täytyy tehdä yhdessä komission kanssa näitä päätöksiä. Parlamentti ei voi yksin vastata kaikesta hyvästä ja komissio kaikesta huonosta. Ja sitten tilanne on sellainen, että että meidän täytyy pitää kuluttajien luottamusta yhtä tärkeänä kuin yritysten luottamusta sisämarkkinoihin. Tästä tulee tärkeä tehtävä tulevaisuudessa ja tähän, hyvät kollegat, voidaan päästä ainoastaan, jos pitkällä aikavälillä sisämarkkinat asetetaan eri pääosastojen toimien keskiöön. Päästään eroon tästä pirstaloituneesta tilanteesta meidän täytyy saada tästä sellainen eurooppalainen hanke, jota ajetaan yhdessä. Tämä on ollut hieman takkuilevaa viime vuosina. Toivottavasti komissaarit ottavat tämän tehtävän kantakseen. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia Catherine Stiller. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaareille ja esittelijöille. Minä olin Solvit-mietinnössä varjoesittelijänä ja siksi haluaisinkin nyt keskittyä siihen. Solvit on hieno käsite ja se on nimenomaan kansalaiskeskeinen, se koskee nimenomaan kansalaisia ja tarkoitus on poistaa ja ratkaista niitä ongelmia, joita EU on aiheuttanut. Tiedän, että jotkut jotkut kansalaiset ehkä kavahtavat sitä ajatusta, että Solvit, virallinen talo, taho voisi av- avittaa ketään, mutta Solvit nimenomaan haluaa avittaa ihmisiä. Ja haluaisin kiittää jäsenvaltioiden Solvit-keskuksia. Juuri vähän aikaa sitten tapasin Britannian Solvit-keskuksen henkilökuntaa, ja se toimii, tämä Solvit-keskus toimii nimenomaan parhaiden käytänteiden pohjalta. Se pyrkii auttamaan yrityksiä ja yksi yksityisiä ihmisiä, joilla on ongelmia, jotka liittyvät sääntelyyn. Minä olen pyrkinyt tarkistukseni omien tarkistukseni avulla pitämään huolen siitä, että näiden keskusten toiminta helpottuisi. Tehän itsekin hyvä Ähm, komissaari, olette sanonut omassa valiokunnassanne vieraillessanne, että teidän omassa maassanne Solvit-keskuksen johtaja oli tilapäinen työntekijä. Tämä on kyllä aika järkyttävää. Haluaisin nyt kysyä teiltä, onko tilanne korjautunut, koska on tärkeää, että Solvit-keskuksissa on pysyvä miehitys. On myös erittäin tärkeää, että saamme aikaan sellaista lainsäädäntöä, jota voidaan jäsenvaltioissa tulkita yksiselitteisesti niin, että kuluttajat voivat todellakin korjata parhaan laadun ja huokempien hintojen tuottaman hyödyn. Ja miksi emme liimaisi julisteita vaalipiireihimme, joissa voisimme mainostaa solvittia. Meidän täytyy pohtia, mitä voimme tehdä, jotta kaikki kansalliset tahot, poliitikot ja kansalaiset paremmin ymmärtäisivät, minkälaista etua solvitista voidaan saada. Ja mehän todellakin tässä edustamme kansalaisia. Kiitoksia. Stiller, tiene la palabra por un... Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Lokegaard. Kiitos. Olen tämän tulos, tässä tulostaulukkoasiassa varjo esitteli ja siksi haluan keskittyä siihen. Tämä on ilonpäivä ja voimme kaikki iloita siitä, että tämä tulostaulu toimii mielestäni aivan erinomaisesti ja se on erittäin suuri menestys syvällisesti katsottuna ja siksi meidän pitää yrittää yhdessä tehdä jotain sen kehit- sitä kehittääksemme. Olen myös iloinen siitä, että sosiaalidemokraatit ovat myös sitä mieltä, että tämä on hyvä ajatus. Ja mitä näihin testeihin tulee, joita ehdotetaan, niin voin sanoa liberaaliryhmän puolesta, että me tuemme tätä ehdotusta. Siis tässähän on kysymys defensiivisestä perustelusta eikä siitä, mistä itse asiassa on kysymys, mutta mielestäni on hyvä, että on laaja yksimielisyys kuitenkin näistä ehdotuksista ja mietinnöstä yleisesti ottaen. Haluaisin pari hyvää asiaa ottaa esiin, jotka raportissa ovat tulleet esille. Ensiksi, että on onnistettu keskittymään tarpeeseen – siihen, että jäsenvaltioiden hallinnossa olisi enemmän kompetenssia sekä kansallisesti, alueellisesti että paikallisesti. Yksi ongelmista on mitä tähän tulostauluun tulee, että tämä kompetenssi tai osaaminen puuttuu siitä, millä tavalla tämän pitäisi toimia. Tämä on hyvä asia, joka on tullut mukaan ja se, että tässä on myös täytäntöönpanosta puhuttu ja mitä tulee Solvit-keskuksiin, niistä on puhuttu paljon kauniisti, kauniisti ja paljon. Meillä pitäisi olla, siis ehdotettiin, että parlamentissa olisi Solvit-päivä, siis Solvitin suurin ongelma on se, että kukaan ei tiedä mikä se on, joten on ihan tärkeää keskittyä siihen. Ja, ja viimeinen asia, johon haluaisin keskittyä, on kysymys siitä, siis äh, näissä mietinnöissähän äh, tosiaan äh, haluta, halutaan, että tiedotetaan ja keskitytään huomattavasti enemmän sekä solvittiin että tulostauluihin. Ryhmän puolesta olen erittäin iloinen sanoissani, että me tuemme kaikkea tätä ja käsittääkseni komissio puhemies keskeyttää. Kutsuus. Kiitos. Seuraavaksi kollega Kosusnik. Minuutti. Panove ja bych možná na úvod... Puhemies, hyvät kuulijat. Ensinnäkin haluaisin mainita erään seikan, jota emme ole vielä kuulleet. Toki meidän täytyy kiittää komissaari Kunevaa ja kaikkia muitakin. Öö, ja on erittäin hyvä asia, että nyt meillä on molemmat komissaarit sekä Delle että Barnier paikalla. Barnierhan oli meppi ennen kuin hän ryhtyi komission jäseneksi. Itse olen keskustellut Solvitista tsekkiläisten kollegoideni kanssa Tsekin tasavallassa ja meidän täytyy todeta, että se on erinomainen ajatus – mutta täytyy myös huom- ymmärtää se, että esijäsenvaltiossa on erilaiset tilanteet. Rajat ylittävä elementti on erittäin tärkeä asia, joka täytyy ottaa huomioon, ja komission tulisikin auttaa meitä avaamaan rajat ylittävät kuluttajamarkkinat ja pitäisi pyrkiä pääsemään eroon olemassa olevista kaupan esteistä, josta edelleenkin kaikenlaisia kansallisia poikkeuksia löytyy. Avoimet rajat ylittävät markkinat ovat omiaan lisäämään, parantamaan kilpailukykyämme ja auttaisivat meitä myös ylittämään talouskriisin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Otmar Karas, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät komissaarit, hyvät naiset ja herrat. Puutun siihen, puutummeko siihen, mitä Barnier sanoi kuulemisessa, että teemme sisämarkkinoista ystävän. No, jos näin haluamme tehdä, meidän täytyy tehdä sisämarkkinoista kotimaan. Meidän täytyy tehdä siitä sellainen alue, jolla kansalaiset asuvat. Me olemme Eurooppa. Eli teemme, voimme tehdä tästä joko asuinalueen, mutta emme välttämättä mitään isänmaata. Tässä on suuri ero. Komission täytyy tuoda esiin kaikki esteet ja tehdä ehdotuksia, kuinka esteistä voidaan päästä eroon. Sisämarkkinat voivat parhaiten vastata globalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisämarkkinoiden hyvä puoli on se, että kansalaiset ovat päteviä. PK-yritykset luovat 90 prosenttia työpaikoista. Meidän täytyy toteuttaa Small Business Act ja tuoda se osaksi sisämarkkinoita. 80 prosenttia kuitenkin kaikista yrityksistä on luotoilla – rahoitettu ja ainoastaan 20 prosenttia pääomalla. Tämäkin täytyy muistaa. Ja kolmanneksi kilpailukykyinen vientiteollisuus. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy päästä eroon joistakin jännitteistä. Horisontaalinen lähestymistapa versus alakohtainen lähestymistapa. Meillä on neljä vapautta ja se on taas asetettu yksilökohtaisen toimintaan. Meidän täytyy toimia koulutuksessa. Meidän täytyy saada aikaan kestävää markkinataloutta ja tarvitsemme yhden luukun järjestelmän, joka antaa tietoja kansalaisille ja yrityksille sisämarkkinoilla. Sisämarkkinafoorumit voivat käydä tätä keskustelua ehkä yhtenä tiettynä päivänä joka vuosi. Näin sisämarkkinoista voidaan tehdä kaikkien EU-kansalaisten isänmaa. Un minuto ahora la señora Kiitos. Seuraavaksi Bernadette Bernio minuutti. Le président, messieurs les commissaires, collègues, je me réjouis de... Puhemies, hyvät kuulijat. On erittäin hyvä, että voimme näistä kolmesta äh, mietinnöstä keskustelua, keskustella erityisen tärkeän keskustelun otsikon alla. Nämä aiheethan käsittelevät nimenomaan kansalaisia. Ja haluaisin nyt erityisesti puhua Solvit-verkostosta. Verkostohan on ollut olemassa jo kahdeksan vuotta. Se on keino ratkaista tehokkaasti ongelmia, mutta se on täysin tuntematon. Jotkut ihmiset eivät kerta kaikkiaan tiedä sen olemassaolosta, vaikka vaikka tämä väline voisi vahvistaa Euroopan kuvaa kansalaisten suojelijana. Haluaisin sanoa Barnierille, että ymmärrän kyllä, että minunkaan maani ei riittävästi tiedota tästä välineestä. Ja tälläkin hetkellä vuonna 2010 Solvit, Solvitista on Ranskassa vastuussa yksi harjoittelija eihän tämä vetele. Eli kyllähän tämä on erittäin hieno keino, mutta valitettavasti aivan liikaa viipeitä on tullut näiden juttujen ratkaisemisessa. Ja siksi pyydänkin, että komissio ja jäsenvaltiot antavat riittävästi niin rahaa kuin henkilökuntaakin ja vievät eteenpäin tiedotuskampanjaa yrityksille ja kansalaisille niin, että tämänhetkinen tilanne paranee. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Ulla Schmidt. Tack, talman, eh, herra. Kiitos puhemies, komission jäsenet. Kiitos vastuullisille esittelijöille hyvästä työstä. Sisämarkkinat ovat hyvä menestys puutteista huolimatta. Trevor Colemanin, Colemanin kritiikki on mielestäni vaikeasti ymmärrettävissä, koska sisämarkkinoiden on tarjottava kuluttajille laaja valikoima hyvään hintaan laadukkaita tuotteita ja samalla saada aikaan kuluttajasuoja. Siis haluamme harmonisoida kuluttajien oikeuksia korkealla suojatasolla niin, että kuluttajat voivat todella hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Tämä on ennen kaikkea tärkeää silloin, kun rajat ylittävä kauppa ja sähköinen kaupankäynti lisääntyy. Puhemies, olen vakuuttunut siitä, että joukkokanne olisi hyvin hyödyllinen väline, ei amerikkalainen malli, vaan eurooppalainen malli. Ja tässä meidän on lopettaa, lopettaa vitkastelu ja tosiaan saatava aikaan jotain. Olen varma siitä, että komission jäsen Dalli tekee jotain. On tärkeää, että EU saa todellisen eurooppalaisen palvelusektorin, jossa yrittäjät ja kuluttajat voivat toimia vapaasti sisämarkkinoilla eikä pelkästään kansallisella lisesti, ja silloin meillä täytyy olla myös terveys- ja sairaanhoitopalvelujen markkinat. Nykyään meillä on itse asiassa oikeudeton tila, ja luotan te, teihin komission jäsen Dalli. Toinen alue, joka vaatii enemmän huomiota, on rahoituspalvelut, koska täällä on jatkuvasti ongelmia, sen me tiedämme, ja siksi tarvitaan selkeitä ja uskottavia sääntöjä ennen kaikkea, mitä tulee rahoituslevottomuuteen. Tiedän, että komissio sen Barnier alkoi asialle tehdä jotain niin, että saadaan aikaan tasapainoiset ja oikeat säännöt kuluttajille. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt minuutti herra Kurskille. Dziękuję, panie przewodniczący. Dobrze się... Kiitoksia puhemies. Todella hyvä asia on se, että Euroopan parlamentti on laatinut mietinnön solvitista. Siinähän on useita ehdotuksia komissiolle ja jäsenvaltioille ja ECR-ryhmän puolesta olen toiminut varjoesittelijänä ja jo valiokunnassa korostin sitä, kuinka tärkeää on tiedottaa solvitista Euroopan unionin kansalaisille erityisesti kun sillä tavalla voidaan parantaa kansalaisten ja yritysten oikeuksia. Uskoakseni kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että solvit on erittäin hyvä vaihtoehtoinen keino ratkaista kiistoja tuomioistuinten ulkopuolella. Internet on avainasemassa ja siksi olisi hyvä ja paikallaan, jos komissio noudattaisi Euroopan parlamentin esimerkkiä ja perustaisi yhteisen internetsivuston Solvit-keskuksille. Se voisi olla vaikkapa, että solvit.eu e osoitteella. On oikein tärkeää, että kansalliset Solvit-keskukset tehostavat toimintaansa. Tarvitsemme enemmän henkilöstöä ja rahaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia, herra Nitras panie przewodniczący! E, szczerze gratuluję wszystkim. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä. Näissä mietinnöissä on kaksi tärkeää piirrettä, koska niissä johdonmukaisesti puolustetaan sisämarkkinoita ja osoitetaan heikkoudet ja sen kehitys. Ja sitä hyvin johdonmukaisesti puolustetaan. Ja toinen arvo on se, että itse asiassa tässä nämä on hyväksytty Euroopan parlamentissa. Jopa skeptikot, jotka suhtautuvat skeptillisesti sisämarkkinoihin, siis ne, jotka puhuvat vapaista markkinoista, haluavat puolustaa sisämarkkinoita. Tämä on yksi arvo näissä mietinnöissä. Haluaisin ottaa jo, joitakin asioita esille. Mitä solvittiin tulee, kuten herra Kuski sanoi, krajach funkcjonuje na różnym... Tämä väline, jonka tarkoitus on poistaa erot, toimii eri tavalla eri maissa. Ja tämä tietysti vaatii jonkun verran koordinointia niin, että voidaan saada yhteinen järjestelmä, joka toimisi yhtä lailla koko unionissa. Tärkeä piirre myös edustaja Tuunin mietinnössä on komission pitäisi löytää tapa saada aikaan sellainen malli niin, että lainsäädäntömme ei olisi ristiriidassa sisämarkkinoiden kanssa. Jos voimme tällaisen mekanismin saada aikaan, niin voimme olla silloin varmoja, että sisämarkkinat ovat hyvässä järjestyksessä. Kiitos. Kiitos. Nyt minuutti Barbara Weilerille. Puhemies, hyvät kollegat, ja komission jäsenet. Sisämarkkinoiden ja kuluttajapolitiikan korkea painoarvo Euroopassa näkyy tästä tämän päivän keskustelusta ja näiden kolmen mietinnön laadusta. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, esittelijöitä ja varjoesittelijöitä siitä, että he ovat saaneet tämän työn tehdyksi. Haluaisin keskittyä kahteen kriittiseen asiaan. Yksi niistä on se, että oletamme, että komissio ja, tai siis komissio ja me parlamentissa oletamme, että kaikki sujuu sisämarkkinoilla varsin harmonisesti. Ihmiset ovat tietoisia asioista ja palvelujen tarjoajat ovat luotettavia. Usein näin on, mutta ei aina. Usein toimijat haluavat lyhyen aikavälin voittoja ja siksi tarvitsemme valvontaa markkinoille. Kuluttajatkaan eivät aina ole tietoisia asioista, siksi tarvitsemme parempaa tiedotusta, eikä riitä, että tuoteselosteet ovat luettavissa, vaan tarvitsemme jatkuvaa tiedotusta. Ja kuten täällä sanottiin, tarvitsemme luottamusta. Luottamus syntyy tiedosta. Ja pelkästään Saksasta olen kuullut, että puolet nuorista 14-21-vuotiaista tietävät, mitä inflaatio tarkoittaa, ja deflaatiosta nyt puhumattakaan. Eli tarvitsemme tällaista koulujen verkottamista tiedotukseen kuluttajakysymyksistä ja muusta. Puhemies keskeyttää. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos puhemies. Yksi perusoikeuksista, joita Euroopan kansalaisilla on, on oikeus siihen, että kun he haluavat ostaa joko tuotteen tai palvelun missä tahansa jäsenvaltiossa, heidän pitäisi silloin voida nauttia samoista ehdoista, samasta, samasta hinnoista ja niin edelleen. Ja milloin sitten on eroja, niin ne pitäisi olla perusteltavissa. Meidän pitäisi keskittyä enemmän ongelmiin, joita syntyy pankki- ja rahoitussektorilla, koska nykyisin, mitä yhteismarkkinoihin tulee, on suuria, valtavia eroja, mitä tulee pankki- ja rahoituspalvelun maksuihin. Esimerkiksi jos asuu Romaniassa ja yritätte käyttää siellä pankkipalvelua, jonka tarjoaa sellainen pankki, joka toimii sekä Romaniassa, esimerkiksi Ranskassa, Italiassa tai Itävallassa niin silloin palvelu on kalliimpi, eli se maksu, joka peritään, pankki perii, se on huomattavasti kalliimpi Romaniassa. Eikä tämä ole oikeudenmukainen tilanne, ja mielestäni kansalaisella on oikeus odottaa Euroopan toimielimiltä aktiivisempaa roolia taistelussa näitä eroja vastaan. Joten vielä kerran puhun siis pankkimaksuista, en, en suinkaan koroista. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti Alan Kellylle. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin erityisesti onnitella sisämarkkinavaliokuntakollegoita, jotka ovat tehneet työtä tulostaulun parissa. Se on lähellä sydäntäni, koska se on erittäin hyvä viestintäväline. Se kertoo siitä, miten jäsenvaltiot suhtautuvat direktiiveihin. Se on myös lähellä sydäntäni, koska jatkuvasti kuulen siitä, kuinka jäsenvaltiossa niin Irlannissa Ähm, EU-ssa säännellään liikaa ja tätä liiallista sääntelyä täytyy pyrkiä jotenkin puremaan ja nielemään ja sulattelemaan, niin Irlantihan on tiettyjen transpositiotavoitteiden ulkopuolella. Ja nyt herääkin kysymys, että kuka on vastuussa tästä väitetystä ylisääntelystä, jos jäsenvaltiot eivät riittävästi transponoi direktiivejä, niin onko se EUn vika vai onko se jäsenvaltion vika? Mahdollisesti viimeksi mainitun. Ehkäpä jatkossa olisi hyvä ajatus se, että tulostaulussa myös puututtaisiin tähän ylisääntelyyn. Kiitos. Kiitoksia. Alan Kellyn jälkeen Aa, meillä on seuraava Kelly, eli Sean Kelly puolitoista minuuttia hänelle. Firstly, I'd like to uh, compliment... Ensiksi haluaisin onnitella tästä Solvitista. Siis se, että 2002 perustettiin tämä, niin siis tämä on lisääntynyt eksponenttisesti vuodesta toiseen. Ja se on kysymys 22 prosentista eri tapauksia, ei kaiken kaikkiaan tuhannesta tapauksesta ja 80 Siis mielestäni tässä on kysymys hyvin vaikuttavasta tilastosta. Sitten kuitenkin 53-69 päivään on lisääntynyt tämä aika, joka on kulunut ennen kuin ongelmat on voitu solvitissa ratkaista. Ja tässä vaaditaan jatkuvasti koulutusta, ennen kaikkea mitä tulee strategian elinikäistä oppimisesta, parhaiden toimintatapojen vaihtamisesta. Ja haluaisin sanoa, että koska monet ongelmat ovat paikallisia, niin tässä pitäisi olla myös paikallinen ulottuvuus niin, että voidaan vastata kaikkien jäsenvaltioiden tarpeisiin. Kuluttajien pitää myös olla tietoisia siitä, mitä online-toiminta, siis siihen halutaan lisää luottamusta ja on tärkeää, kuten edellinen kollega sanoi, että se mitä yksittäisissä valtioissa tapahtuu ja eh, on siis katsottava tarkoin sitä, miten Euroopan lainsä, eh, Euro, EU-lainsäädäntöä pannaan täytäntöön. Mielestäni tässä on kysymys EU-ongelmasta, johon pikkuhiljaa löydetään ratkaisu. Tiene palabra por un minuto. Kiitos seuraavaksi rouva Silvana Rapti, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää lämpimästi ja onnitella sekä esittelijöitä että varjoesittelijöitä. Se, että nyt saimme tästä sovun aikaan, aiheuttaa optimismia sisämarkkinoiden suhteen. Haluaisin puuttua Tuunin mietinnön kohtaan 10. Olisi äärimmäisen hyvä, jos voisimme todella sanoa, että sosiaaliset oikeudet ja työntekijöiden oikeudet, mutta myös ympäristön suojelu eivät saa olla tai ole sisämarkkinoiden toteutumisen esteenä. Sitten toiseksi haluaisin viitata Solvitiin tämä rakenne tarvitsee vielä paljon tukea. Ja haluaisin suoraan todeta, että haluaisin painostaa Kreikan, eli oman maani hallitusta näihin toimiin ryhtymiseksi. Mutta kuulin täällä, että Ranskassa asioista vasta ainoastaan yksi harjoittelija, eli muillakin on näköjään tässä vielä työsarkaa. Gracias, kollega. Kiitos. Ennen kun siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Lopuksi kuulemme puolentoista minuutin ajan Pascal Grunita. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Silloin kun sisämarkkinalainsäädäntöä on huonosti sovellettu, niin solvit on erittäin tehokas väline korjata tällaisia puutteita. Vuodesta 2008 olemme tehneet työtä solvitin parissa. Ja vaikka monia juttuja on jo ratkaistu, edelleenkin ratkaistuja juttuja on liian vähän. Ja siksi Euroopan unionin instituutioiden täytyisi antaa Solvitille riittävät keinot, jotta se voisi toimia tehokkaasti. Sillä tavalla eh, kansalaiset ja yritykset voisivat saada lisää arvoa, heidän eh, sosiaaliset ja muut oikeutensa tulisivat tunne, tunnustetuiksi. Eh, Solvit tulisi tuntea paremmin jäsenvaltioissa ja siihen tulisi myös liittyä tukitoimia, koulutustoimia niin, että Solvitin henkilöstö voisi tehdä työtä mahdollisimman tehokkaasti. Mielestäni olisi erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot, hallitukset ja myös me ja omissa vaalipiireissämme mainostaisimme Solvittia, koska sen avulla voitiin jo useita miljoonia euroja säästää viime vuosina kun on vältetty oikeuskäyntejä. Vetoan jäsenvaltioihin, jotta ne transponoisivat solvittia käsittelevän direktiivin ja tiedottaisivat solvitista, ähm, järjestäisivät erilaisia kansallisia tiedotuskampanjoita. Ja johtopäätöksenä sanoisin, että ähm, oman äh, poliittisen ryhmäni puolesta haluaisin äh, vedota äh, siihen, että Solvit ja minun valiokuntani tässä parlamentissa voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia, Rovan Gryni. Nyt siirrymme viiden kollegan osalta tähän menettelyyn ilman puhuja listaa työjärjestyksen mukaisesti. Minuutin puheenvuoro, eikä yhtään enempää. Rova Hanslikille. Panowie komisarze, panie, panowie. Gratuluję sprawozdania puhemies, komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin onnitella esittelijöitä erinomaisesta mietinnöistä, koska olemme kuulleet äskettäin tai paljon siitä, että sisämarkkinat pitäisi elävöittää. Komission jäsen mainitsi tämän myös IMKOKon valiokunnassa kuulemistilaisuudessa ja odotamme myös herra Montin raporttia. Mielestäni emme tarpeeksi keskity sisämarkkinoihin ja 2020 strategiaan tarvitsemme sisämarkkinat, jotka eivät ole pelkästään nimeltä sisäisiä, vaan sellaiset markkinat, jotka toimisivat hyvin ja sellaisia meillä ei nykyään ole. On paljon liian, liian paljon esteitä, mitä tulee esimerkiksi liikkuvuuteen markkinoilla. Ja monet jäsenvaltioiden politiikat menevät sisämarkkinoita vastaan jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Me tarvitsemme hyviä välineitä, kuten esimerkiksi solvit. Sitten seuraava puhuja, puhemies keskeyttää. monsieur le président je ne peux que partager les conclusions du rapport de notre collègue Anna Id concernant Siis en voi muuta sanoa kuin että olen samaa mieltä eh, edustaja Heedin kanssa mitä tulee aktiiviseen kuluttajuuteen ja ennen kaikkea sellaisiin ryhmiin jotka ovat haavoittuvia ja matalapalkkaisia matalatuloisia mitä tulee kuluttajamarkkinoihin, tässähän on kysymys mielenkiintoisesta välineestä, mutta kuitenkin se kehittyy, keskittyy pelkästään kulut, omistajuuteen sen sijaan, että se katsoo kuluttajien ongelmia näillä sisämarkkinoilla. On kysymys esimerkiksi passiivisuudesta ja kuluttajista, jotka ovat passiivisia vastaanottajia. Ketjun lopussa on kysymys siitä, että meillä on kestävää kehitystä siis ja etiikkaa ja niin edelleen. On kysymys ilmaisimista, jotka koskevat esimerkiksi ympäristön näkökohtia ja, ja niin edelleen. Ja siis on nimenomaan myös tutkittava myös sellaista lainsäädäntöä, joka keskittyy energiaan. Kiitoksia, herra Tarabella. Seuraavaksi Obama. Ja... Kiitos, puhemies. Puhun kuluttajan suojaehdotuksista ja haluaisin mainita hyvät lähestymistavat. Tarvitsemme entistä parempaa kuluttajien mukaan ottamista kaikilla tasoilla. Tarvitsemme myös entistä voimakkaampia sakkoja, mikäli pankit antavat väärin perustein luottoja. Haluaisin myös puhua tästä ongelmallisesta kysymyksestä – eli vääränlaisista sopimusehdoista esimerkiksi. Niihin suhtaudutaan Itävallassa hyvin tiukasti. Tässä pitää tukeutua sellaisiin sääntöihin, jotka suojelevat kuluttajaa entistä paremmin. La señora McGuinness. Kiitoksia seuraavaksi McGuinness. Thank you, President. Kiitoksia puhemies me kaikki puolamme kuluttajien suojaa, mutta ongelma on se, että tietyissä jäsenvaltioissa vain puhutaan kauniita sanoja solvitista, aivan kuten monet puhujat ovat jo sanoneet, että tähän täytyy puuttua. Tarvitaan riittävästi henkilöstöä. Kertoisin teille käytännön esimerkkejä kuluttajien ongelmista, jotka ovat tulleet minun tietooni. Ne liittyvät muun muassa omaa talokauppoihin Euroopan unionissa. Haluaisin tietää, onko jäsenvaltiossa mahdollisuus puuttua ongelmiin silloin, kun sellaisia on? Toinen esimerkki liittyy tähän Euroopan City Guide-kysymykseen. Se on aiheuttanut meille paljon päänsärkyä täällä Euroopan parlamentissa. Tähän täytyy kiinnittää huomiota, koska kansalaisten asenne sisämarkkinoita kohtaan siihen vaikuttaa se, millä tavalla kansalaiset kokevat sisämarkkinoiden toimivan. Kiitos. Puhemies keskeyttää ja sitten Rova Sallimuosi viimeisenä tässä kierroksessa. Kiitos ja kiitos hyvästä keskustelusta täällä tänään. Olen erittäin iloinen siitä, että Bani ja Dalli ovat tosiaan tukeneet tarvetta ja halunneet ajatella kuluttajia sisämarkkinoilla, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota yhteen kohtaan rouva Heedin mietinnössä, eli kohtaan 40, jossa ehdotetaan, että eurooppalaista kuluttajavirastoa Siis onko jotain tällaista tekeillä? Siis tässä voi olla kysymys siitä, että kerätään tilastotietoa, tehdään erilaisia tutkimuksia kuluttajien käyttäytymisestä. Ja tämä voisi toimia taustana myös komission työssä ja parlamentin työssä silloin, kun on kysymys kuluttaja-asioista. Sitten haluaisin tietää, mitä te ajattelette tästä ja oletteko valmiita tekemään tämän eteen työtä joko Maltalle tai Ranskaan. Tällainen virasto voitaisiin perustaa, jos se nyt helpottaisi prosessia. Minä to- Kiitos kollegalle ja sitten annan puheenvuoron seuraavaksi tai lopuksi molemmalle komission jäsenelle niin, että he voivat tosiaan kommentoida kollegojen puheenvuoroja ensiksi. Puheenvuoro komission jäsen Barnierlle. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin korostaa tämän keskustelun tasoa. Olen yhtä mieltä siitä, että tämä keskustelu on todellakin ollut paitsi kriittistä myös rakentavaa, kun olemme puhuneet Siis meillähän on 1500 direktiiviä, joiden avulla tämä suuri eurooppalainen sisämarkkina järjestyy. En nyt haluaisi puhua niinkään suurista markkinoista, vaan yhtenäismarkkinoista. Se on ehkäpä selkeämpi sanamuoto kansalaisille ja kuluttajille. Malcolm Harbour tässä muun muassa puhui sisämarkkinoista ja Filides myös viittasi siihen, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä näiden tulevien viiden vuoden aikana. Minä aion päivästä päivään, la, laista toiseen pitää huolen siitä, että eurooppalaiset sisämarkkinat ovat niiden miesten ja naisten palveluksessa, jotka asuvat tällä me ja puhun nimenomaan siitä, että myös rahoitusmarkkinat, olemme puhuneet niiden ö, sääntelystä, myös rahoitusmarkkinat täytyy saada miesten ja naisten, kuluttajien, ö, kansalaisten, pienten yritysten ja suurtenkin ö, palvelukseen. Tällaisiin toimiin haluan ryhtyä komissiossa. Tässä on kyse nimenomaan luottamuksesta. Rochefort muun muassa ja Ruule puhuivat luottamuksesta. Kyse on vastavuoroisesta luottamuksesta ja siksi haluan mm, kaikkia esittelijöitä, erityisesti Rosa Tuunon Holstania kiittää hänen mietinnöstään. Kaikki nämä mietinnöt ovat käsittelyn arvoisia. Vielä muun muassa puhui indikaattoreista, jotka liittyvät Fontuunin mietintöön, jotka ovat suureksi avuksi. Ja edustajat kiinnittivät myös huomioon näiden, huomiota näiden direktiivien sosiaalisesta vaikutuksesta. Malcolm Harbour, Harbour esitti rakentavaa kritiikkiä vuoden 2020 strategiasta. Niin, te puhuitte tästä strategiasta, senhän komissio viime viikolla julkaisi. Ja tässä strategiassa sisämarkkinat ovat kaiken ytimessä. Ne ovat kasvun ytimessä, edistävät vihreää kasvi, kasvua. Ja kaiken kaikkiaan on aika saada tasapuoliset, kaikkialla toimivat sisämarkkinat. Ei tietenkään ole tarkoitus tässä äh, vuoden 2020 äh, strategiassa ihan kaikkea maan ja taivaan välillä kattaa, mutta komissio haluaa seurata tai pitää huolen siitä, <clears throat> että kaikki se mitä siinä on äh, toteutuu mallikkaasti ja meidän täytyy toimia Ähm, hyvien käytäntöiden mukaisesti ja myös rikkomusmenettelyyn täytyy turvautua silloin, kun ähm, asiat eivät toimi. Fontuunin äh, ja Tuunin mietinnössä puhuttiin myös jäsenvaltioiden kumppanuudesta ja sisämarkkinafoorumin luomisesta. Ehkäpä se olisikin omiaan toimimaan tällaisena riihenä, jossa voitaisiin saada aikaan hyviä uusia ideoita ja voitaisiin paremmin myös tuoda esiin solvittia. Minä mielelläni teen politiikkaa sillä tavalla, että seuraan asioiden toteutumista – sitä, että asiat muuttuvat sanoista teoiksi. Ja meidän täytyy myös kvantitatiivisesti pohtia sitä, miten paljon direktiivejä on transponoitu, mutta täytyy myös pohtia, minkälaista, miten laadukkaasti niitä on sovellettu. Täytyy pitää huoli siitä, että lakkeja täytäntöön pannaan laadukkaasti ja itse lakien täytyy olla laadukkaita. Eli tämä tahtoo sanoa, että lainsäätäjän, komission ja lainsäätäjien täytyy toimia alusta alkaen järkevästi. Tähän Roitavakin kiinnitti huomiota. Mitä solvittiin tulee tähän loppuun? Näin sähkösanoma tyylillä sanoisin seuraavan. Niin, täällä puhuttiin solvit.eu-sivuston e perustamisesta internetissä. Se olisi hyvä ajatus. me pyrimme komissiossa tekemään työtä sen eteen, että saamme aikaan tällaisen verkoston. Mutta aivan kuten edustaja Kelly sanoi, me haluamme, että solvit pysyy selkeänä ja yksinkertaisena. Silloin se juuri toimii hyvin. Solvit toimii hyvin, se voisi toimia vielä paremmin on aivan liian monia kansalaisia ja yrityksiä, jotka eivät vielä pysty siitä hyötymään. Ja muun muassa Vertman peräänkuulutti suurempaa avoimuutta, läpinäkyvyyttä. Monet teistä, Vernio, Rossi, Steiler ja monet muutkin, viittasitte siihen, että Solvitin palveluksessa on liian vähän henkilöstöä ja resursseja ja ainoastaan Ranskassa. Enhän minä nyt tässä ranskalaisena ministerinä teille puhu, vaikka olenkin entinen ministeri, mutta minä tietysti haluan, että minun maani toimii yhtä hyvin, toimisi yhtä hyvin kuin muut maat. Ja totta on, että Solvit-verkostoon tarvitaan riittävästi resursseja Pyrin pitämään tämän asian pöydällä aina, kun vierailen paikan päällä. Tämä, nämä kaikki mietinnöt ovat erittäin tärkeitä korsia keossa, kun haluamme pohtia, miten hyvin sisämarkkinat toimivat, ja sisämarkkinat eivät vielä toimi täydellisesti. Muun muassa Gebhard Karas ja muut puhuivat sisämarkkinoiden rajat ylittävästä luonteesta ja erilaisia esteitä edelleenkin rajoilta löytyy. Ehkä tätä ei ole riittävästi korostettu aina. Ja vuoden 2020 strategiassa täytyy myös kiinnittää huomiota tähän ulottuvuuteen. Minun kollegiossani, komissiossani 15 eh, henkilöä on vastuussa sisämarkkina-asioista tavalla tai toisella yhteisössä täytyy tehdä. Ja sitten vielä muutama eh, vastaus Busutille ensinnäkin vastaan, että kyllä. Solvitin ja ombuds, oikeusasiamiehen ja vetomusvaliokunnan välillä täytyy valita yhteistyötä. Ja budjettin valio, budjetti, budjettivaliokunnassa pitäisi kiinnittää huomiota myös Solvitin tarpeisiin. Ja mehän jo Tällä hetkellä järjestämme vuotuisia tapaamisia Solvit-verkostojen henkilöstön välillä, mutta ehkäpä enemmänkin tarvittaisiin yhteistyötä. Ja monet sosialistiryhmän jäsenet ovat kritisoineet tätä sisämarkkinatestiä. No ei tätä pidä dramatisoida. Korostaisin, että kaikkien lainsäädäntöehdotusten täytyy kunnioittaa perustamissopimuksia. Eli niiden kaikkien ehdotusten täytyy läpäistä sisämarkkina yhteensopivuustesti. Minä ja kollegani pidämme huolen siitä, että kaikki lainsäädäntö arvioidaan etukäteen, otetaan huomioon ympäristö, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kriteerit. Eli kaiken lainsäädännön yhteydessä ihan alusta loppuun pidämme huolen siitä, että lainsäädäntö nimenomaan hyödyttää kansalaisia, kuluttajia ja Euroopan maaperällä toimivia yrityksiä. Kiitos. Thank you, Commissioner Barnier. Kiitos komission jäsen Barnier. Sitten komission jäsen Dalli, hänen vastauksensa. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies kuten kollegani Sebanie, niin mielestäni on tosiaan ilahduttavaa näin el, eläis, eloisa keskusteluja, jossa on tullut kuluttaja-asioita näin paljon esiin. Siis me todella toimimme todellisessa kumppanuuden hengessä, jotta saavuttaisimme tavoitteemme ja asettaisimme kuluttajat keskiöön. Mikäli sallitte, niin haluan toistaa yhden asian, jonka alussa puheenvuorossani otin esiin on kysymys vahvasta ja oikeasta kuluttajapolitiikasta niin, että tosiaan jatkuvasti pidämme mielessämme sen keskeisen roolin, jonka tällä voi olla, kun Eurooppa halutaan lähentää kansalaisiin. Ehkä se on kaikkein tärkein asia. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni niin on koordinoida tätä kollegiossa ja teidän valppauteenne on mitä tervetulleen ja rohkaisevin. Kysymys siitä, että löydämme puutteet markkinoilta ja voimme tehdä tutkimuksen siitä, miten näihin puutteisiin pitäisi vastata. Tämä on ratkaiseva mekanismi, jolla on todellinen tarkoitus ja se, sitä voidaan hyödyllisesti kehittää ja vahvistaa tässä on kysymys silmistämme ja korvistamme niin, että voimme tällä tavalla tunnistaa hotspotit, on kysymys siitä, että haluamme tosiaan vahvistaa, saada aikaan tämän niin, että tuloksena on vahvempi EU-kuluttaja, kaikki ne niin hyötyine, joita se tuo mukanaan. Mitä julkiseen kuulemiseen viime vuonna tulee, komissio arvioi kommentteja, jotka koskevat joukkokannetta – jotta löydettäisiin sellainen ratkaisu, joka vastaa Euroopan kuluttajien tarpeisiin ilman, että tässä Yhdysvaltojen käytänteitä otettaisiin käyttöön. Ja tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä vetureistamme tässä suhteessa. Ystäväni Michel Barnier on jo puhunut niistä keskeisistä, siitä, miten keskeisiä sisämarkkinat ovat EUn 2020 strategiassa. Jos katsotaan lähellä, lähemmin tekstiä, niin siellähän on selvästi sanottu, että kuluttajien täytyy olla sisämarkkinoiden keskiössä koska he vievät sisämarkkinoita eteenpäin ja siksi haluamme tosiaan vahvistaa heidän keskeistä asemaansa. Mitä tulee kuluttajien koulutukseen, tämä on mielestäni yksi tärkeä tekijä silloin, kun halutaan antaa kuluttajille valtaa. Me haluamme katsoa, miten Dolcetta-ohjelmaamme voidaan muun muassa laajentaa uusille alueille. Viimeinen asia, joka kuluttajavirastosta, eurooppalaisesta kuluttajavirastosta otettiin esiin, sanottiin, että täytäntöönpano on jäsen, siis on muistettava, että täytäntöönpano on jäsenvaltioiden tehtävä ja sen on annettava tarpeelliset varat, jotta kaikki tämä toimisi kunnolla. Unioni voi kuitenkin tukea ja täydentää niiden toimintaa ja EU voi täydentää kansallista julkista täytäntöönpanoa. Mikä on sitten oikea rakenne tähän? Komissio aikoo tarkoin arvioida eri vaihtoehtoja ja odotan tosiaan mahdollisuutta saada aikaan huomattavaa edistystä tällä alueella niin kauan kuin olen siitä vastuussa. Kiitos. Adam Kiitos, herra Dalli. Seuraavaksi edustaja Tunund Hohenstein ja hänen loppupäätelmänsä. Przede wszystkim dziękuję bardzo za te fascynujące... Hyvät kuulijat, haluaisin kiittää teitä tästä hyvästä keskustelusta, teidän kommenteistanne. Olemme nyt kuulleet kahden komissaarin mielipiteitä ja voimme todeta, että uusi parlamentti ja uusi komissio varmasti voivat tehdä tehokasta yhteistyötä, kun haluamme kehittää sisämarkkinoita. Sisämarkkinat, yhtenäismarkkinat ovat Euroopan unionin yksi tärkeimmistä saavutuksista ja haluaisin kiittää teitä myönteisistä vastauksistanne niihin ehdotuksiin, joita itse olen sisältänyt omaan mietintööni. Ja mitä tulee sosialistikollegoihin, jotka ovat huolissaan kohdasta 10 ja sisämarkkinatestistä nimenomaisesti, haluaisin teille muistuttaa siitä, että ei tässä ole mitään uutta. Tämä ehdotus hyväksyttiin IMKO-valiokunnassa jo vuonna 2003. Se on osa sisämarkkinastrategiaa. Älkäämme nyt pelätkö, että tämä jollain tavalla pilaisi Euroopan unionin sosiaalista aspektia. Komissaari tässä juuri mainitsi, että kaikkea uutta lainsäädäntöä tullaan arvioimaan sosiaalisten ja ympäristökriteereiden kautta muun muassa, joten älkäämme panikoiko. Me kaikki haluamme, että sisämarkkinat kehittyvät ja haluamme pitää protektionistiset pyrinnöt loitolla. Sisämarkkinat voivat kehittyä ainoastaan sillä ehdolla, että kansalaiset suhtautuvat sisämarkkinoihin suo, suopeasti. Minun mietinnössäni tarjotaan useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että valitsijamme voivat paremmin olla mukana eurooppalaisen talomme rakentamisessa ja voivat osallistua sisämarkkinoihin. Sisämarkkinat todella ovat suuri saavutus Euroopan unionissa. Meidän täytyy vahvistaa niitä instrumentteja, jotka tukevat sisämarkkinoita. Neljän mietinnön julkaiseminen oli, tai raportin julkaiseminen olisi tärkeä askel. Eikä meidän myöskään pidä herätä allergisiksi markkinat-sanalle – Siinä maassa, josta minä tulin, meillä oli aika paljon ongelmia silloin, kun emme voineet avoimesti puhua markkinoista. Muistuttakaamme kansalaisiamme siitä, että neljä vapautta ovat yhtenäismarkkinoiden sydämessä, niiden perusta. Ja pitäkäämme huoli siitä, että näitä vapauksia ei rajoiteta millään muotoa. Auttakaamme kansalaisia viemään eteenpäin näitä kehityskulkuja. Kiitos. Madame, madame. Kiitos, Rova Tuun. Seuraavaksi edustaja Heer, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. On ollut mielenkiintoista kuulla kaikkia viisaita ja mielenkiintoisia puheenvuoroja. Olen erittäin iloinen myös siitä, että molemmat vastuulliset komission jäsenet yhdessä lupaavat työskennellä sen edestä, että Euroopan kuluttajapolitiikkaa parannetaan ja kehitetään. Haluaisin lisätä joitakin asioita. Mitä tulee kuluttajajärjestöihin, niillä on erittäin tärkeä rooli – kun halutaan tehdä viranomaiset tietoisiksi kuluttajien jokapäiväistä ongelmista. Siksi ne välineet, joita kuluttajajärjestöillä on, niitä on parannettava niin, että niillä olisi niiden olisi helpompi toimia tehokkaasti sekä EU- että kansallisella tasolla myös jäsenvaltioita on kehotettava niin suuressa määrin kuin mahdollista kuulemaan kuluttajajärjestöjä kaikissa eri vaiheissa silloin, kun on kysymys päätöksenteosta, joka koskee kuluttajapolitiikkaa. Minua ilahduttaa myös, että komission jäsen Dalli otti esiin sen, kuinka tärkeää on, että jäsenvaltiot pitävät huolta siitä, että on olemassa tarpeellinen rahoitus ja henkilöstö resurssit, kun halutaan tulostaulua kehittää edelleen. Tulostaulua ei pidä käyttää pelkästään, jotta saataisiin aikaan parempaa kuluttajapolitiikkaa, vaan sen on vaikutettava kaikkiin politiikan alueisiin, jotka ovat tärkeitä kuluttajille, ja pidettävä huolta siitä, että kuluttaja-asiat suuremmassa määrin sisällytetään kaikkien EUn politiikkaan – Tulostaulun pitää myös virittää enemmän kes- yleistä keskustelua kuluttajapoliittisista asioista EU-ssa ja kansallisesti. Ja todella odotan sitä, että vuoden kuluttua voimme jälleen käydä keskustelun täällä täysistunnossa yhdessä sisämarkkinoista ja kuluttajasuojasta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja lopulta kolmas esittelijä, edustaja Busoi, myös kaksi minuuttia. Îi mulțumesc domnului comisar Barnier și colegilor care au făcut aprecieri pozitive. Kiitoksia komissaari komissaarille ja kaikille kollegoille, jotka lausuivat kauniita sanoja mietinnöstä, niin mielestäni Solvit on erittäin käytännöllinen ratkaisu kuluttajille ja siksi meidän täytyy sitä parantaa ja edistää sitä niin eurooppalaisella kuin kansallisellakin tasolla. Ja pitää pitää huoli siitä, että mahdollisimman monet kansalaiset tietävät Solvitin olemassaolosta ja voivat puolustaa oikeuksiaan sitä käyttämällä sisämarkkinavaliokunnassa ja myös vetomusvaliokunnassa me voimme todeta, että Solvit on toiminut jo hyvin tyydyttävällä tavalla, se toimii jo, mutta tarvitsemme lisää ratkaisuja, jotta voimme ylittää ne ongelmat, joita Solvitissa vielä on. Mietinnössä ähm, jo viitataan erilaisiin ratkaisumalleihin ja tässä keskustelussa tuli uusia malleja. Meidän täytyy parantaa Solvit-keskusten henkilöstön määrää ja pätevyyttä. Näiden henkilöiden tulisi saada riittävästi koulutusta, joka liittyy sisämarkkinoiden toimintaan, sisämarkkinalainsäädäntöön. Kuluttajien voi, tulee voida hyötyä Solvitista ja myös komission tulisi avittaa Solvittia, koska monet Solvitin eteen käsiteltäväksi tulevat jutut ovat mon, hyvin monimutkaisia ja tämä on omiaan entisestään lykkäämään juttujen ratkaisua. Haluaisin kiittää komissaari Barnieria siitä, että hän on luvannut parlamentille ö, perustaa tällaisen www.solvit.eu-portaalin. Mielestäni Solvit on äärimmäisen tärkeä väline, tätä verkostoa täytyy parantaa ja siksi toivon, että kaikki äänestävät tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Bus- Kiitoksia eh, oikein paljon, herra Bussoi. Eh, yhteinen keskustelu päättyy ja äänestys tapahtuu tänään kello 12. Kiitoksia. Our next item. Seuraava kohta esityslistallamme on Carlos Coelion mietintö liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla.